nämä on vahvistettu. EPP-ryhmä on esittänyt, että herra Saleski nimitetään Iran valtuuskunnan jäseneksi ja että hän eroaa EU-Ukraina valtuuskunnan jäsenyydestä. Vastustaako joku tätä siirtoa? Ei, joten tämä nimitys vahvistetaan. Tämän istunnon pöytäkirja toimitetaan parlamentille hyväksyttäväksi lähipäivinä, jos vastalaus